Good afternoon. Uh... Hyvää iltapäivää. Ensinnäkin pahoittelut uh, puheenjohtajamme liittyy joukkoon hieman myöhemmin, mutta otetaan nyt kokous. Hyväksymme esityslistan. No niin, puheenjohtajakonferenssilta tuli viime hetken pyyntö tämän myötä. Lisäsimme keskustelun Jean-Louis Borlon kanssa – Enasi Frikin edustajat. Ehdotan, että lisäämme tämän kohdan esitlistan varsinaiseksi ensimmäiseksi kohdaksi tähän kokouksen alkuun. Täksi iltapäiväksi voimmeko hyväksyä listan näin muutettuna tämän keskustelun kanssa. Selvä, jos ei ole vastustusta. Se on hyväksytty. Siirrytään eteenpäin kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset lyhyesti. Tiedätte, että Euroopan kehitystyön teemavuosi päättyy sen myötä, kun Luxemburgissa 9. joulukuuta eräs tapahtuma. Siihen osallistuvat jäsenvaltioiden kehitysministerit Federica Mogherini, komission jäsen Mitcha sekä puheenjohtajamme Linda McAvon. on myös kutsuttu ja kolme toimielintä allekirjoittavat julkilausuman tuon yhteydessä tulevassa täysistunnossa lisäksi toinen päivä joulukuuta käsittelemme myös tätä aihetta. Neuvosto ja komissio ystävät siihen kommenttinsa. Muistuttaisin, että keskiviikkona myös käsitellään tätä sulista kysymystä liittyen Virungan kansallispuiston suojeluun. Se oli meidän valiokuntamme suullinen kysymys. Ja lopuksi muistuttaisin, että huomispäivän kokouksen lopussa komission jäsen Stylianidessä ja puheenjohtaja Milena McAven avaavat valokuvanäyttelyn Syyrian kriisistä. Ja siinä puheenjohtajan ilmoitukset, kolmas kohta, pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 3-14 heinäkuuta, 12-13 lokakuuta. Ne on teille jaettu jos teillä on huomatettavaa, niin ilmoittakaa sihteeristölle ennen tämän kokouksen päättymistä. Jos siellä huomautuksia ole saatu kokouksen päätteeseen mennessä, niin sitten ne pidetään hyväksyttyinä pöytäkirjat. Kohta neljä. Koordinaattoreiden päätösten ja suositusten hyväksyminen. Ja nämä luonnospäätökset ja suositukset 10. marraskuuta pidettyistä kokouksesta on teille jaettu. Jos huomatuksia, niin ilmoittakaa sihteeristölle ennen kokouksen päättymistä. Jos ei ole saatu otuksi, niin ne hyväksytään. Kohta viisi, komission ilmoitukset. Onko komissiolla ilmoituksia? Ei. Siirrymme nyt tähän uuteen kohtaan, jonka juuri lisäsimme esityslistaamme. Eli keskustelu Jean-Louis Borlon kanssa. Hän johtaa L'Energie Plurla Freak Energia Afrikalle hanketta. Tiedätte, että sähkön saanti on äärimmäisen tärkeää kehitysnäkökulmasta. Paljon hankkeita on tällä alalla eri puitteista, muun muassa YK on kestävä energia, kestävä energia kaikille hanke, ja energia on kaiken kaikkiaan tärkeä asia kehitysyhteistyövälineissä. Ja myös hankkeita, jotka saavat EKRstä. Tämä on osa-alue kaiken kaikkiaan, johon olemme kiinnittäneet paljon huomiota. 2030-agendan myötä se hyväksyttiin New Yorkissa syyskuussa. Sen myötä saatiin nämä uudet kestävyyden tavoitteet. Tän ollen meillä on suuri ilo saada Jean-Louis Borloo tänne. Hän selittää hieman enemmän tästä meille kuulimme jo tästä aloitteesta täysistunnossa Strasbourgissa. Tämä aloite mainittiin myös, mutta ehkä jäsenet haluaisivat saada lisää yksiskohtaisempaa tietoa. Joten kiitos Jean-Louis Borlo, että tulitte tänne tänään. Tiedän, että tämä on hyvin ajankohtainen kokous meillä tänään ottaen huomioon, että Pariisin ilmastokonferenssi on avattu ja tämähän on tietenkin yhteydessä tuohon konferenssiin myös, joten annan nyt teille puheenvuoron. <coughs> Merci, monsieur le président. Mes chers anciens collègues, si j'ose dire. Puheenjohtaja, hyvät vanhat kollegat, jos näin sopii sanoa. Muutama vuosi sitten nimittäin itsekin olin täällä meppinä. Ja kiitoksia myös puheenjohtaja Lennon Kävenelle, joka hyväksyi tämän lisäyksen ryhmäkokoukseen. Ja muutamalla sanalla yksinkertaisesti tästä aiheesta. Kyseessä on tilanne, jota voidaan tarkastella jo ehkä välittömämminkin. Meillä on manner, jossa tapahtuu valtavasti erilaisia kehityskulkuja, myönteisiä ja ö, muunkinlaisia. Siellä on ollut kaikkein suurin väestöllinen muutos, 180 miljoonaa on kasvanut yhdeksi miljardiksi. Mut ja koko tämä manner on seitsemän kertaa niin suuri kuin koko Eurooppa. Toinen asia, joka luonnostelee tätä mannerta, on se, että tuo väestö tuolla alueella on jäänyt kokonaan syrjään suuresta maailman sähköistämisestä. Ja tämän seurauksena ...980 miljoonasta, jolla ei ole käytössään sähköä. 700 miljoonaa on äh, nimenomaan Afrikan alueella. Kolmas tieto on se, että vielä kymmenen vuotta sitten energiaa pidettiin aiheena muiden joukossa. Pikkuinen lisäys, tekninen työkalu. Tänä päivänä kaikki ovat ymmärtäneet, että kyseessä on ihmisoikeus. Sillä nykymaailmassa energian käytössäanti merkitsee sitä, että voidaan saada valoa, terveyttä, koulutusta, työllisyyttä, itse asiassa se merkitsee sitä, että käytössä on demokratia, naisten vapaus, ihmisoikeuskysymykset ja ylipäätään elämänlaatu paranee. Kolme neljäsosaa mantereesta on edelleen ilman valoa. Meidän täytyy kuvitella, mitä se oikeastaan merkitsee näiden sanojen takana. Meillä on valtava määrä ihmisiä tällä alueella ja koko tämä suuri liikehdintä kohti valoa on alkanut. Tässä puhutaan joistakin miljoonista ja kun pohditaan, että meillä on kaksi miljardia yhdellä mantereella juuri vieressä, jotka ovat täysin yhteydessä toisiinsa. 800 miljoonaa kännykkää myyty yhden vuoden aikana. Se merkitsee valtavaa ilmiötä ja toisaalta katsoin 25 prosenttia saa käyttöönsä valoa ja he ovat tämän kasvun moottorina. 150 taloustieteilijät laskeneet, että jos me olisimme 100 prosentin sähköistystasolla tai 80 prosentin tasolla, joka on makrotaloudellisesti katsoen miltei sama, niin Afrikan kasvu olisi 12-15 prosenttia. 3 prosenttia Euroopassa. Voitte tästä tehdä omat laskelmanne siitä, miten, mistä on kysymys. Eli Afrikka tänä päivänä on meidän kaikkein läheisin kumppanimme. Se on ehdottoman selkeä kasvun moottori, nyt kun varsinkin Aasiassa kasvu on pysähtymässä. En tunne mitään muuta suurempaa tarvetta, mitä tällä mantereella on. Sillä on tar- sen on tarpeen kehittää keskiluokkaa. Ja kaikki tämä riippuu energiasta. Kyseessä ei ole mikään aloite, vaan Afrikan valtioiden ja hallitusten päämiehet, jotka ovat tätä asiaa hoitaneet. Olen keskustellut hänen, heidän kanssaan tästä asiasta. Ja nyt tilanne on jatkuvasti huononemassa. 10 miljoonaa uutta nuorta afrikkalaista on meillä joka vuosi lisää, joilla ei ole käytössään energiaa. Ja sitä, kun katsotaan koko tätä tilannetta ja tarkastellaan sitä, mihin se on johtanut, katsotaan sitä, mitä se vaikuttaa esimerkiksi kansainvälisen tilanteen esimerkiksi. Tämän aamuinen meidän pitää katsoa sitä, miksi Manner on joutunut tämänkaltaiseen tilanteeseen. Se johtuu siitä, että sähköistäminen on levännyt vanhojen yritysten harteilla. Ja riippumatta siitä, ovatko palvelutarjoajat yksityisiä tai julkisia, niin meidän tulee katsoa sitä, millä tavalla sinne saadaan asiaa kehitetty. Kyseessä ovat myös nuoret valtiot. Toinen syy siihen, miksi tilanne on tämä, on se, että missään ei ole olemassa tällaista valtavaa sähköistämissuunnitelmaa, valtavaa suunnitelmaa, joka vaatii rahoitusta. Ei Yhdysvalloissa 30-luvulla, ei Saksassa, ei Ranskassa, ei Belgiassa, ei koskaan ole tehty tällaista valtavaa suunnitelmaa lukunottava niitä, joissa on tehty pieniä julkisia rahoituksia pienemmille yhteiskunnan osioille. Eli lyhyesti sanottuna, 54 asiasta päätettiin ja Juncker ja Hollande ovat sanoneet, että me teemme todellisen suunnitelman Afrikaa varten. Ja kaikkien täytyy siellä sopia asiasta, saada aikaan oikea hallinto. 15.6.2015 päätös tehtiin. Ja siellä oli paikalla Afrikan päämiehet, afrikkalaisten valtioiden päämiehet, Afrikan kansojen parlamentti, kuten te olette Euroopan kansojen parlamentti, Afrikan kansojen parlamentti, jossa on 54 eri valtiota edustettuna, haluaa käydä keskustelua asiasta Euroopan parlamentin kanssa. Ja ensimmäinen viestini on se, kuten totesin teidän puheenjohtajallenne, minun mielestäni on aivan elintärkeää, että nämä kaksi parlamenttia käyvät vuoropuhelua keskus, keskustelun ja että ne käyvät vierailulla mikä on sen tärkeämpää kuin tietää, mitä Afrikassa tapahtuu? Minusta se on erittäin tärkeä asia. Eli ensimmäinen viesti on tämä ja toinen viesti on se, että siellä sanotaan, että olemme valmiita tähän, olemme valmiita tekemään tämän kaltaista korkean tason yleisafrikkalaista hallinnointia, mutta oletteko te valmiita eurooppalaiset? Toisin sanoen, olemmeko valmiita pohtimaan sitä, että rauhan, vakauden, kasvun, työllisyyden ja yhden yhtenäisen eurooppalaisen hankkeen nimissä yhdessä amerikkalaisten Washington kongressin ystävien ja muiden kanssa. Kaikki ovat samaa mieltä, että tammi-helmikuussa muodostetaan suuri liittouma eurooppalaisten kanssa, parlamenttien kanssa, komission kanssa, japanlaisten kanssa. Oletteko sitä mieltä, että tämä manner – joka on jo kahden miljardin ihmisen kotipaikka. saisi nähdä tämän suunnitelman toteutuvan. Olemmeko sitä mieltä, että tämä on todellinen rauhansuunnitelma? Tietysti parlamentti ei päätä rahoituksesta, mutta meidän täytyy Euroopan kansojen parlamenttina pohtia sitä, että tämä on strateginen kysymys. On strategista, että siinä edetään ja koska olemme täällä keskenämme eikä täällä lehdistöä, niin minusta on todella huono asia se, että meillä on erilaisia välineitä kotonun sopimus niin poispäin. Ja että meillä ei ole strategioita muuta kuin näissä ohjelmissa. On myöskin paha, että ei Afrikan unionin kokouksissa komissiolla läsnä. Näiden asioiden täytyy muuttua. Ja minusta meillä on tietysti kaikilla omat tapamme arkipäivämme, mutta parlamentissa kuuluu nämä asiat ihan rauhassa, yksinkertaisesti, rakkaudella sanoa, Afrikka odottaa meitä. Uusiutuvia energialähteitä koskeva suunnitelma maailmalle on minusta aivan äärimmäisen tärkeä. Afrikka on ensimmäinen potentiaalinen kohde sille. Vesivoima, maalämpö, esim. ja myös Atlantin rannikoilla on tuulivoiman käyttäjä ja aurinkovoiman hyödyntäjä. Eli nyt meidän täytyisi auttaa hiukan. Tässä ei ole kysymys todellakaan mistään val- val- valtavista määristä budjetti mielessä. Ja kysymys ei olekaan siitä, vaan kysymys on siitä, että kuuluuko tämä asia meille, pitääkö meidän se hoitaa ja millä ehdoin olemme mukana edesauttamassa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä Afrikassa, onko se meidän rauhansuunnitelmamme. Ja minun mielestäni on ehdottoman tärkeää, että meidän täytyy ottaa huomioon se, että viiden vuoden sisällä saattaa joutua suuriin konsultaatioihin, jos me tätä ei tehdä. Meidän täytyy tällä tavalla pureutua kaikkiin ongelmiin, joita meillä on Boko Haramit ja muut <clears throat> valtataistelut, jotka ovat äh, haittamassa Afrikkaa, epävakauttamassa sitä, joka jatkuu, vai voimmeko me kääntää tämän kehityksen toiseen suuntaan? Minä en tiedä, mihin suuntaan kehitys menee, mutta tämä on kuitenkin olemassa. Ja meidän täytyy mahdollistaa se, että Afrikan äidillä, Afrikan nuorilla on tulevaisuus. Ja se on ehdoton edellytys myöskin kasvulle Euroopan taloudessa. Kiitoksia. Thank you very much and, uh... Kiitoksia kovasti. Avasitte varmasti muutamia kysymyksiä tässä. Ja tiedoksi, koska edustaja myös valioku- on DV-valiokunnasta sekä AKT-valtuuskunnasta edustajia täällä, niin tämä kokous järjestetään ensi viikolla. Ja sielläkin sitten AKT-maiden parlamentaarikot ja Euroopan parlamentin tulevat tähän sekä komitean kokoukseen keskustelemaan näistä aiheista kanssa. Niin tämä siis tiedoksi liittyen tähän tarpeeseen saada parlamentaarikot molemmilta puolilta samaan pöydän ääreen keskustelemaan näistä aiheista. Mutta nyt ensimmäinen puheenvuoropyyntö Norbert Noiserilta, ole hyvä. Ja, film. Kiitoksia, herra Bulo. Aiheesta puhuitte. On minullekin hyvin läheinen aihe, koska olen todella vakuutunut siitä, että ilman energiaa ei saada aikaan kehitystä ja toisinpäin. päin kehitys voi mennä eteenpäin vain, jos toimimme tässä asiassa aktiivisemmin. Vuonna 2012 laadin parlamentin mietinnön energia-asioista kehitysmaissa ja tuossa mietinnössä parlamentti sopi siitä, että käytetään entistä enemmän varoja ja aloitetaan uusia aloitteita, erityisesti uusiutuvien energialähteiden alalla kehittyvissä maissa. Komissio kyllä tekee jo jotakin, ehkä ei kylliksi, mutta ainakin parlamentin mietintö osoitti selvästi, mitä parlamentti haluaa Afrikassa tehdä. Olen hieman hämmästynyt siitä, että sanoitte, että tässä ei niinkään ole kyse rahoituksellisesta sitoumuksesta, vaan Euroopan parlamentin ja panafrikalaisen parlamentin viestistä lähteä näihin toimiin. Yhtäältä olen siis henkilö, joka haluaa nopeasti toimia. Meillä on budjetissa varattu varoja tälle, ehkäpä vielä hieman epäkoordinoidusta, mutta kuitenkin. Ja toisaalta sitten uskon, että tarvitaan poliittiset toimintapuitteet. Nämä poliittiset puitteet pitää kuitenkin samalla, samalla niissä pitää ottaa huomioon Ban Ki-moonin ja YK aloitteet Energy for All hanke ja siksi kysyisin, miten näillä hankkeilla voidaan yhteisiä ongelmia ratkaista. Tiedän, että YK toimii hyvin aktiivisesti erityisesti Länsi-Afrikassa, on kansallisia suunnitelmia eri Länsi-Afrikan unionin maille. Eli mit, ne koskevat sitä, miten energiantoimitusvarmuutta halutaan lähiaikoina parantaa. Haluaisin siis kysyä, miltä yhteistyö YK kanssa näyttää ja mikä käsitys teillä on siinä, miten jäsenvaltiot ja komissio ovat saaneet rahoitusta näille kysymyksille, minkälaisia suunnitelmia tältä osin on. Kaikessa muussa olen kanssanne yhtä mieltä. Tarvitaan myönteistä lobbausta siihen suuntaan, että energiakysymyksiä voidaan edistää kehittyvissä maissa. Thank you. May I... Kiitos. Pyytäisin komissiota suurlähettiläs Ridolfia käyttämään kahden minuutin puheenvuoron esittämään komission kannan tässä kohtaa. Thank you very, very much. Kiitoksia kovasti. Kiitos eh, Jean-Louis Borlo. Kiitos näistä inspiroivista sanoista Nyt siihen, miten tärkeä energia on. Ja kiitos eh, arvoisalle edustaja Noiserille myös eh, näistä sanoista komission puolesta. Olen 300 prosenttia samaa mieltä siitä, mitä arvoisa Borlo sanoi, kuten sanoitte, emme tee tarpeeksi niin no, tähän minä ehkä puuttuisin, mutta 2008 vuonna Turmessa edisti aloitetta liittyen uusiutuviin energioihin ja energiatehokkuuteen, ja me perustimme rahasta nimeltä JEREF, hyvin innovatiivinen väline kyseessä, jonka avulla rahoitimme uusiutuvia energioita ja energiatehokkuutta yksityisellä sektorilla. Ja vipuvaikutus on yksi euro veronmaksajan rahaa, joka tuo 32 euroa investointia uusiutuviin energioihin ja energiatehokkuuteen. Vuonna 2008 lanseerattiin nämä välineet, joiden myötä energia oli yksi sektori, sillä energiahan on tällainen ala. Herra Borlo on oikeassa. Tämä on sektori, jossa raha voi toimia katalysaattorina ja saada aikaan investointia vaikeammilla alueilla ja se voi avustaa vähentämään investoijien riskiä, mutta energia on talouden ala ja sitä pitää kohdella sellaisena. Joten lanseramme tämän lending facility-välineen ja Euroopan investointipankki on tässä mukana, Afrikan investointipankki myös, nämä ovat toimijat, jotka ö, ottavat näitä veronmaksajan rahoja, jotka käyttävät niitä sitten hankkeisiin ja ohjelmiin 2012. Agenda for Change-ohjelma lanseerattiin puhuttiin. Siinä käsiteltiin kehityskysymyksiä ja energia- ja maatalouskysymykset ovat kaksi noin sektoria, jotka mainittiin selvästikin tässä ohjelmassa. Tiedän, että tämä ei ole vielä saanut täyttä hyväksyntää parlamentilta ja keskustelut ovat edelleen menellään, mutta se oli suunta, jonka neuvosto antoi tuon aikana vuonna 2012 Brysselissä. Meillä oli ensimmäinen foorumi ja kestävän kehityksen kokous Ban Ki-moon ja presidentti Kim, Kim tulivat tänne Brysselin puheenjohtaja Barroso ja Van Rompuy kutsuivat nämä energiajohtajat tänne Brysseliin, koska olimme pioneereja 2013-2014. Me laitimme näihin rahastoihin, kehitysyhteistyön välineeseen rahaa energiaan ja kuten tiedätte, käymme vuoropuhelua maiden kanssa, jotta voisimme sopia, mihin sektoreihin he halusivat niitä laittaa. Oli kaksi sektoria, ei vain siis kahdesta valtiosta tällaisella ohjelmointikaudella, niin nyt on 35 maata, jotka ovat valinneet energian yhdeksi fokuspisteeksi. Niistä 25 Afrikassa 2014 lanseerasimme myös otimme käyttöön. No, ja ohjelma tässä nyt ei ole kyse vain rahan jakamisesta, olen täysin samaa mieltä herra Borluon kanssa. Tässä on kyse poliittisesta vuoropuhelusta, poliittisesta toimista, kun olin Ugandassa suurhettiläs, niin puhuin presidentin kanssa energiasta. Älkää antako minulle hyväntekeväisyyttä, antakaa gigawatteja ihmisille, sitä me haluamme tehdä. Ja sitten siihen me pyörimme 2014, ja nyt tässä kohta lopettelen 2014 Meillä oli tämä tiedonanto yksityissektorin roolista, ilman sitä jota se tiedetty, miten poliittisesti voitaisiin kehystää yksityisen sektorin mukaan tähän yhteistyöhön. Ja 2015 lopuksi olemme ottaneet käyttöön Electrify. Electrify-hanke on rahoitusaloite sille, että mm, Afrikan maaseudulla saadaan sähköä, sillä investoijat eivät halua mennä sinne. Ja Tämä on ollut johtavassa asemassa, eli 3,5 miljardia euroa on allokoitu energiaan, josta 2,5 Afrikkaan, ja tämä aloite on nyt otettu käyttöön, ja Amerikan Yhdysvallat on kirjoittanut meille kirjeen, että se haluaa antaa meille 10 miljoonaa dollaria komissiolle. Tämä on ensimmäistä kertaa ikinä, kun ne on käynyt. Toivottavasti kaikki liittyvät mukana ja suhtavat myönteisesti tähän panoksen, joka tunnustaa, miten johtavassa asemassa olemme näissä energiakysymyksissä, sillä energian saatavuus on äärimmäisen tärkeä kehitysyhteistyölle ja kestävälle kasvulle. Kiitos. Thank you, Ambassador. Kiitos suurlähettiläs herra Borlo. Te on varmastikin selkeä näkemys meidän kannostamme täällä valiokunnassa. Kuulitte totta kai myös komission edustajaa me kaikki ymmärrämme, miten tärkeä tämä aihe on, mutta kysymys tässä ehkä kuuluu, miten tämä aloite, silti te sopii mukaan tähän kokonaiskuvaan, jos ajatellaan mitä ponnisteluja EU on tässä tehnyt. Haluaisitteko nyt sitä muutaman loppusanan, pari-kolme minuuttia ehkäpä, olkaa hyvä. Si. La question n'est pas de contester ce qui se fait. Kiitoksia. Niin, kysymys on siitä, mitä tehdään. Mitä enemmän tehdään, sitä parempi. Tietysti tässä täytyy nyt laittaa vähän isompaa vaihdetta silmään ja organisoida asioita paremmin. Meidän täytyy organisoida tällainen korkean tason työryhmä, aivan kuten aiemminkin on tehty. Korkean tason työryhmä, joka toimii kaikkialla, hankkeita on kaikkialla. Nimenomaan tällaista tarvitaan, tarvitaan jonkun verran subventointia. Ja silloin täytyy tehdä sitä samaa, mitä komissio on tehnyt, mitä Yhdysvallat ovat tehneet, ei tässä mitään uutta pyörää nyt olla keksimässä, mutta nyt on kiire. Meidän täytyy saada aikaiseksi tämä niin, että se todellakin toimii. Ja poliittisesti katsoen on tietysti hyvä, että tässä on kaksi suurta parlamenttia. Ja että ne keskustelevat tästä asiasta, se saa aikaiseksi hieman tällaista poliittista ääntä. Ja sitten tammi-helmikuussa kaikki eri osapuolet tässä suuressa liittoumassa valon puolesta kokoontuvat. Ja totuus on se, että riippumatta kaikesta, tällä hetkellä joka vuosi 10 miljoonaa enemmän on sellaisia ihmisiä, joilla ei ole valoa käytössä. Ja meidän täytyy siitä suusta toimia, koska he eivät onnistu siinä itse ilman, että me autamme. Meidän täytyy siitä syystä antaa hieman rahoitusta ja julkisen puolen täytyy toimia yhteistyössä. Näin ollen voidaan saada aikaiseksi tuloksia. Ja meidän se, mikä tässä muuttuu se, että me emme päätä, vaan siellä päätetään Ja Tietysti meidän valvonnassamme luonnollisestikin, sillä mitään riippumattomuutta ei ole ilman valvontaa. Thank you very much for all. Kiitos näistä näkemyksistä. Totta kai näemme sitten näissä AKT-merkeissä myöhemmin. Kiitoksia kollegat. Nyt äh, siirrymme eteenpäin. Käsittelemme tarkistuksia tähän äh, lausuntoluonnokseen, eli suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin, TISA-neuvotteluihin 69 tarkistusta on jätetty ja kompromisseihinkin on päästy, joten nyt annan puheenvuoron kollegallemme Lola Sanchezille, joka on valmistelijamme. Muchas gracias Davori, muchas gracias al... Kiitoksia. Kiitoksia myös kaikille varjoesittelijöille. Vaikka alussa Meillä oli suuri näkemyseroja. Saimme kuitenkin aikaan hyviä kompromisseja, jotka tuovat esiin sen, kuinka huolestuneita olemme PISA-sopimuksesta. Jos se hyväksytään, se vaikuttaa merkittävästi kehitysmaihin ja siksi meidän täytyy korostaa sitä, että EU-kauppapolitiikka ei saa olla ristiriidassa kehityspolitiikkamme kanssa – ja siksi täytyy ottaa huomioon esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteet. Avoimuus on demokratiassa myös äärimmäisen tärkeää. On tärkeää, että neuvotteluiden tulokset julkaistaan ja kuullaan kansalaisjärjestöjä, AY-liikkeitä, kansalaisia, ei pelkästään täällä pohjoisessa, vaan myös etelässä. Sitoumuksissa tärkeää on, että vahvistetaan monenvälistä toimintaa kaupatoiminnassa ja siksi meidän täytyy pyrkiä siihen, että foorumeilla entistä voimakkaammin edustus on tasapäistä, tasapuolista. Täytyy mennä kohti kestävää kehitystä ja kohti sellaista politiikkaa, joka on arvokasta. Oikeusvaltioperiaatteen täytyy toteutua ja tietyt julkiset palvelut täytyy jättää täysin TISA-sopimuksen ulkopuolelle. Sopimuksessa täytyy ottaa huomioon todella vaikutukset, joita kehittyville maille tästä voi olla. Tämä ei saa heikentää taloudellisesti näitä maita, eikä myöskään eh, aiheuttaa lisää julkisen velan epävakauden tilannetta. Toivottavasti näin muutoksiin tuette huomenna tätä lausuntoa, tätä mietintöä ja toivottavasti loppu mietinnössä meidän lausuntomme voidaan ottaa mahdollisimman pitkälti huomioon. Kiitos Lola. Ennen kuin kollega saa puheenvuoron, niin meillä on täällä, sanoisin, että meillä on täällä paikalla opiskelijoita Uudesta Kaledoniasta. Varapuheenjohtaja Moris Ponga on kutsunut heidät tänne. He ovat täällä paikallamme. Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen, kehitysvaliokunnan kokoukseen. Very well. So... Hienoa. No niin, nyt sitten kollegat saavat puheenvuoron ensimmäisenä. Norbert Noiser. Uh, thank, thank you very much. Um... Kiitoksia. esittelijä kaksikkomme ei ole käytettävissämme, joten luen tässä hänen muist- muistionsa ja me toivotamme tervetulleeksi tämän ehdotuksen. Se on meidän mielestämme hyvä, se meidän mielestämme tarjoaa vahvan viestin kollegoillemme Intakon valiokunnassa Se selventää samalla sitä tosiasiaa, että kaupan ja palveluiden sopimuksen vaikutus kehitysmaihin pitää ottaa huomioon ja sen seurauksena meidän täytyy tehdä vaikutusarvioita kehitysmaista. Tämä on oleellista, jotta voidaan varmistautua siitä, että politiikan johdonmukaisuuden periaatetta noudatetaan. Kehotamme komissiota jatkamaan avoimuuden lisäämisen tiellä, kuten myöskin demokraattisen vastuullisuuden ja lisäämään kaikkien julkisten asiakirjojen saantia. Tämä koskee sekä kansallisyhteiskuntaa että kansalaisia kehitysmaissa, että nämä voivat olla mukana prosessissa saada riittävästi tietoa. Koska kehitysmaiden liittymisen sopimukseen ei voida, että, ei voida, että ulkopuolella ja tämä täytyy meidän täytyy olla varmoja siitä, että vapaa pääsy globaaleille markkinoille on olemassa, niin tällaisessa monivälisessä sopimuksen puitteistossa Kehitysmaiden tilanne ei voi olla sama kuin kehittyneiden. Ja varjoesittelijä kaksikon nimissä haluaisin kiittää kollegoita edetään hedelmällisestä yhteistyöstä myös esittelijämme erinomaisesta työstä. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Seuraavaksi Heidi Hautala. Kiitos puheenjohtaja. Äh, haluan ryhmän puolesta kiittää Lola Sanchez Caldenteita siitä, että hän on saanut aikaan erittäin hyvän lopputuloksen, mutta meillä on kyllä kaksi suurta huolta vielä tässä. Ja mainitsen nyt sen, että on kaksi muutosehdotusta, jotka meidän mielestä ovat keskeisiä, joiden tulisi olla kehitysvaliokunnan lausunnossa. Ensinnäkin muutosehdotus 20. Se toteaa siis sen, että palvelukauppasopimusneuvotteluja, kun käydään Dohan prosessin ulkopuolella, niin tästä voi aiheutua entistä enemmän vahinkoa kehitysmaille ja monenväliselle kauppajärjestelmälle, e, koska tässä tilanteessa investoinnit, palvelut ja teollisia tekijänoikeudet ovat yhä enemmän toisinsa kytköksissä. Tämän asian, jonka haluaisimme ottaa mukaan kompromisseihin tai erillisessä äänestyksessä. Sitten tarkistus 22. Siinä todetaan se, että että TISA-sopimus saattaa vaarantaa oikeuden ruokaan. Ja miten tämä tapahtuu on se, että, että silloin vesihuoltoa ja vedenjakelua kannustetaan yksityistämään. Ja kun tiedetään, että 80 prosenttia puhtaasta vedestä kehitysmaissa käytetään maataloudessa, niin tästä voi aiheutua erittäin suuria ongelmia veden saannin ja, ja sitten epäsuorasti ruokaturvan kautta. Ja TISA-sopimus valitettavasti on omiaan edistämään spekulaatiota myöskin elintarvikkeilla ja e, silloin ruokaturva on, on uhattuna. Ja toivoisin, että ryhmät voisivat vielä harkita näiden kahden ajatuksen mukaan ottamista, siis 20 ja 22. Thank you. Uh... Kiitos. Puheenvuoro nyt Rike Terbeschiukselle. Ja, vielen Dank. Ich äh, vertrete hier... Kiitoksia. Edustan tässä Lukaderi, joka on ollut mukana laatimassa mietintöä. Aluksi haluaisin kiittää esitelijää. Me pidämme TISAa hyvänä sopimuksena. Tässä on mukana 23 VT on maata ja meistä tämä on avainasemassa, kun globaalia palvelukauppaa avataan. Tämä esimerkiksi laskee kustannuksia kuluttajille, luo uusia työpaikkoja – ja parantaa hyvinvointia osallistuvissa maissa. Kompromissitarkistukset ovat meistä kuitenkin ongelmallisia, emmekä valitettavasti voi niitä tukea. Kompromissi yksi esimerkiksi, siinä vaaditaan komissiolta, että kaikissa kauppasopimuksissa kiinnitetään huomiota korkeimpiin ihmisoikeuksiin, terveyskysymyksiä ja niin edelleen. Tämä on varmasti pitkällä aikavälillä hyvä tavoite ja pehmeän lainkäytön tällainen välinenä hyvä, mutta täytyy muistaa, että ihmisoikeustaso tai ympäristöstandardit, jotka olisivat kehitysmaissa yhtä hyvät kuin kehittyneissä maissa tämä on hankalaa, koska pitää katsoa, mikä on maan kehityksen taso. Ainoastaan joissakin yhteyksissä voimme vaatia konkreettisia velvo- velvoitteita. Tässä pitää katsoa pidemmälle aikavälille, emmekä voi vaatia neuvotteluiden aloittamisessa näiden kaikkien standardien toteutumista. Ja kompromissi kaksi siinä vaaditaan sitä, että annetaan avoin pääsy asiakirjoihin ja pitää ottaa huomioon esimerkiksi kansalaisyhteisö. Aivan kuten kaikissa neuvotteluissa on tapana tisa neuvotteluita ei käydä avoimesti, mutta on ymmärrettävä, että komissio on tehnyt jo paljon ponnistuksia avoimuuden lisäämiseksi. Avoimuus ja tiedon välitys on yleistä suurempaa komission neuvottelijat kertovat säännöllisesti neuvotteluista parlamentille ja neuvostolle, ovat myös yhteydessä muihin sidosryhmiin ja vto jäseniä pidetään myös ajan tasalla. Kompromissi neljä. Korostetaan, korostetaan sitä, että TISAN pitäisi perustua VTOn puitteisiin No, on valitettavaa, että ainoastaan rajallinen määrä kehitysmaita osallistuu TISA-neuvotteluihin. Meidän pitäisi kannustaa yhä suurempaa määrää maita lähtemään mukaan. Kiina on esimerkiksi pyytänyt lisätoimia ja me todella haluamme päästä sopimukseen mahdollisimman monen maan kanssa. Kannustamme neuvottelijoita avaamaan neuvotteluita eri tahoille niin, että kuitenkin tuetaan tiettyjä tavoitteita. Ja sitten seitsemän rahoituspalveluiden sääntely, luoton saanti, niillä voi olla maan kehityksessä keskeinen rooli. Ja nämä ovat joitakin syitä siis sille, miksi emme voi tukea näitä kompromisseja tai tätä koko lausuntoa. Thank you. And, uh, Kiitos. Nyt uh, minä laitan EPP-hattuni päähän, EPP-varjostelen hattuni päähän. Tämän lausunnon osalta haluaisin kiittää Lolaa tekemästä työstä ja myös muita kollegoita muissa poliittisissa ryhmissä varjostelen kokouksessa. Teemme hyvää yhteistyötä, vaikka lähtökohdat olivatkin erilaiset, mutta pyrimme löytämään yhteistä maaperää ja puhumaan kehitysnäkökulmastakin. Mielestäni sitä pitäisi korostaa tässä valiokunnan lausunnossa, TISA-lausunnossa. Näin ollen haluaisin korostaa EPPn näkökulmasta kahta kompromissia, jossa on sanamuotoja, jotka meistä ovat äärimmäisen tärkeää. Ja toivon, että johtovalikunta Inta ottaa ne huomioon. Mielestäni kompromississa kolme on selvää sanamuoto, joka tunnustaa, että kauppa ja palvelukauppa erityisestikin, no totta kai tietyin ehdoin voi laukaista siis osallistavaa kasvua ja kestävää kehitystä, vähentää köyhyyttä ja epätasa-arvoisuuksia ja luoda sellaisia työpaikkoja. niin nämä sanavalinnat tarkoittavat sitä, että kehity, kehity, keskitytään näihin kehitysnäkökulmiin, joita, liittyvät TISAan. Tämä on tärkeä viesti, jota lähetetään valiokunnalta eteenpäin. Sitten toisaalta on kompromissi neljä ja sen sanamuodot, niin pitäisi hylätä säännökset, jotka eivät tosi yhteensopivia GATSin kanssa. Tämä on tärkeää tiedostaa, että TISA pitää pitää avoimena kehittyville maille. Se on tärkeä asia. Siitä on sopua kaikkien poliittisten ryhmien parissa varjostelun kokouksessa. Ja tässäkin lähetämme hyvin voimakkaan viestin. Totta kai on muitakin asioita, joiden joihin emme suhtaudu niin myönteisesti, mutta kompromissihengessä. Tässä on pyritty löytämään yhteistä maaperää ja mielestäni onnistuimme samaan aikaan tasapainoisen lausunnon. Ja onnittelut vielä kerran Lolalle hänen ponnisteluistaan siinä minun puheenvuoroni EPPn varjoistelijana. Nyt sitten komissio saa puheenvuoron. Rova Kintsema Kemeklina niin DJ Trade-kaupassa on pahoiteltu, jos äänsin nimen huonosti. Yes, hello. Um, Gintaria Kemekliene from DG Trade. Uh, thank you for, for your opinion. Uh, we read carefully opinion, also amendments that uh, you provided here. Kiitoksia. Arvostan kaikkia niitä ponnistuksia, joita olette tehneet. Ja olemme saaneet kaikki neuvotteluasiakirjat ja suurella yleisöllä on myöskin käytössä nämä eri ehdotukset ja aiomme jatkaa työskentelyä samaan tyylin mukaisesti. Kun katsotaan sitten neuvottelusopimuksen muotoa, neuvottelut muuten jatkuvat Genevessä tällä hetkellä, pyrimme varmistamaan sen, että tässä noudatetaan GATSin rakenteita ja että se voidaan sitten sisällyttää VTO-sopimuksiin ja jättää ovet avoimeksi kaikille uusille jäsenille mukaan lukien kehitysmaat, aivan kuten moni teistä mainitsikin. Mitään erityisiä kysymyksiä ei ollut, eli päätänpä puheenvuoroni tähän. Kiitos. Nyt vielä Lolan vuoro loppu huomiot. Ole hyvä Lola. Eh. No eipä tässä tämän enempää. Haluan kiittää vielä kerran kaikkia ryhmiä ja varjoesittelijöitä. Varmasti suurin osa ryhmistä on joutunut antamaan monessa asioissa periksi, jotta DV-valiokunta voi saada sitten yhteisen lausunnon hintavaliokunnan mietintöön. Kiitoksia kaikille. Thank you. We will vote. Kiitos. Äänestämme tästä lausuntoluoksesta huomenna. Nyt meillä on kymmenisen minuuttia. Vai autetaanko? Can invite the speakers if they're here. Niin puhujat voimme pyytää paikalle, jos he ovat täällä. Joten seuraava kohta meisessä tämä yhteinen kokous turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kanssa joten pyytäisin puhujia tulemaan tänne ylös, jotta voimme aloittaa.